eurooppalaisissa maissa. Kiitos. Kiitos komissaari. Täällä EITRE-valiokunta eh, e vuonna tulee eh, lopuksi päätöslausema, josta eh, äänestetään huomenna. Seuraavana yhteiskeskustelu kasvihuonekaasupäästöistä. Herra Arsenisen mietintö maakäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasuja, kaasujen päästöjä ja poistuja koskevat tilinpitisäännöt ja toimintasuunnitelmat ja toinen mietintö Eichhout järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi. Aluksi annamme puheenvuoron Äh, esittelyille. Rova Arsenis, äh, herra Arsenis, äh, neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies, komissaari. Hyvät kollegat, me puhumme tässä kahdesta mietinnöstä. No, joka tapauksessa aiheena, yhteisenä aiheena on ilmastonmuutos. Joka vuosi me neuvottelemme neuvottelemme ilmastonmuutosasioista ja joka vuosi jonkinlaista edistystäkin saadaan aikaan, mutta joka vuosi olemme tyytymättömiä edistykseen. Se ei riitä meille, jotta pääsisimme tilanteeseen, jossa todella saisimme aikaan maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen silloin, kun sellainen pitää saada. Mitä me teemme väärin? Mitä meidän pitäisi tehdä toisin? Näiden kahden mietinnön kautta me olemme omaksuneet parlamentissa selkeän kannan. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy olla määrätietoisempia, meidän täytyy suhtautua vakavammin. Ja tämän täytyy päteä myös meidän oman työhömme. Kun me palaamme näistä kansainvälisistä kokouksista, niin meidän ei pidä levätä laakereillamme ja tehdä eurooppalaisia lakeja. Meidän täytyy mennä pidemmälle. Meidän täytyy paitsi noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, meidän täytyy myös täydentää sitä, tehdä sitä kunnianhimoisempaa. Me Durbanin jälkeen me päätimme sisällyttää Durbanin päätökset niin, että otamme käyttöön uudet tilinpitosäännöt muun muassa maan käytön osalta, mutta sen sijaan, että otimme käyttöön minimisäännöt metsän kasvatuksen, maankäytön ja niin osalta, niin me päätimme mennä vielä hiukan pidemmälle. Me päätimme, että Euroopan unionilla täytyisi olla sääntöjä sellaisten toimien osalta, jotka liittyvät maa, maatalousmaahan. Ja me päätimme, että Euroopan unionissa me olisimme eturintamassa niin, että kansainvälisellä tasolla voisimme osoittaa, että, me, että myös äm, suoalueiden ja vesistöalueiden päästöjen tilinpito on mahdollista ja se voi toimia. Eli jos me voimme osoittaa muillekin, että me olemme, otamme ympäristöpolitiikan vakavasti, me voimme vakuuttaa muutkin ö, tekemään niin vuoteen 2015 mennessä. Mutta tällainen edistyminen tietysti edellyttää paljon työtä. Ja kun ajattelen kaikkia niitä kollegoita, varjoesittelijöitä, kaikkia niitä, jotka tukevat tällaista ajatusta pakollisesta tilinpidosta joka vuosi, niin erityisesti näistä, näistä kollegoista haluaisin mainita Ilja Provensan, eh, Elia Zounin, eh, sosialistien, eh, sosialisteista Isabel Finlia haluan kiittää kiittää ympäristövaliokunnasta. Kyproksen puheenjohtaja, Kyprosta puheenjohtajavaltiona ja komissiota haluan kiittää. Kaikki ovat tehneet kovasti työtä voidakseen varmistaa sen, että saadaan ensimmäinen käsittely nopeasti aikaan. Ja nyt, kello, nyt, nyt ollaan vuodessa 2013 ja toivottavasti kaikki kiirehtivät niin, että saamme aikaan sopimuksen vuoteen 2015. Kiitos kollega Arseni. Sitten kollega Eichhout neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, kiitoksia. Alkuun saanen kiittää varjoesittelijöitä, komissiota ja Kyprosta siitä, että tämä sopimus saatiin ensimmäisen käsittelyn aikana aikaiseksi. Se ei olisi ollut mahdollista, mikäli eivät kaikki olisi puoltaneet samaan hiileen. Me tarvitsemme joka jäsenvaltiolta tietoa siitä, mitkä ovat päästöt, mikä on todellinen tilanne, jotta kaikki voivat käyttää yhdenmukaisia, avoimia järjestelmiä. Yhtä lailla tärkeää on myöskin se, että kun katsotaan pitempää aikaväliä, niin jäsenvaltiot voivat osoittaa, minkälaisia suunnitelmia on esitetty, jotta Äh, hiilidioksidikaasupäästöt pienenisivät 80 prosentilla. Me tiedämme, että jos me haluamme päästä vuoteen 2050 mennessä tavoitteisiin, niin jo huomenna on ryhdyttävä toimiin ja me haluamme tietää, mitä jäsenvaltiot te- aikovat tehdä. Yhtä lailla tärkeää oli myöskin liikenteen äh, ruuli. Me olemme saaneet jo komissiolta vahvistuksen sille, että se esittää oman ehdotuksensa aiheeseen liittyen ja minä jään todellakin mielenkiinnolla odottamaan tätä komission ehdotusta. Ainakin komissio on luvannut minulle tämän ehdotuksen. Tärkein asia, johon on panostettu, on tämä rahoituksen äh, raportointi. Kaksi jäsenvaltiota oli aika lailla hankalana, melkeinpä kapulana rattaissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa. Tämä on selkeä viesti, eli jopa viestintävelvollisuus, eli kuinka paljon ollaan valmiita tukemaan ilmastoa. Tästäkään ei haluttu kertoa Saksan eikä yhdistyneen kuningaskunnan puolelta. Kyllä he ovat aina kehumassa omaa vihreää lähestymistapaansa, mutta silloin kun kysytään paljonko ollaan investoimassa kehitysmaihin, niin silloin britit ja saksalaiset eivät ole halukkaita kertomaan omista toimista, koska he eivät halua, että unioni päättää rahoituskysymyksistä. Kysehän ei ole mistään toimivaltuuskysymyksistä. Tässä vain pyydetään informaatiota siitä, kuinka paljon vuositasolla rahaa virtaa mistäkin maasta kehitysmaihin. Ja te tiedätte, kuinka tärkeitä rahoja nämä ovat kehitysmaille. Kuinka paljon me investoimme. Joka vuosi rahoista taistellaan ja joka vuosi EU on osoittanut epäonnistuneensa. Se ei voi kertoa, kuinka paljon rahaa se on tarjoamassa, vaan jokainen jäsenvaltio päästää, päättää asiasta itse. Saksa, Ranska, Ruotsi ja muut ovat ehkä valmiita kertomaan jostain jotain, mutta me emme ole valmiita kertomaan kaikki näistä asioista. Mutta me tarvitsemme todellakin näitä tietoja siitä, että kuinka paljon kehitysmaille rahaa annetaan. Mutta jokais, joka vuosi neuvotteluiden ongelmana on juuri tämä ö, todellakin epäselvä lähestymistapa. Ja näille jäsenvaltioille toteaisin, että Tietenkin viherryttäminen on tärkeä asia, mutta varmistakaa, että Euroopan unioni voi toimia Euroopan unionina ja edistyä aimoharpauksin. että nyt kyse on vain ainoastaan raportoinnista, ja jos tämä on jo ongelma, niin todellisten tulosten aikaansaaminen on vielä hankalampaa. hankalampaa. Tietenkin tässä on vielä työmaata edessä, mutta hyvällä tiellä kuitenkin olemme, mutta me tarvitsemme myöskin tätä raportointia siitä, miten on toimittu ja miten halutaan toimia. Kiitoksia. Kiitos Seroin Anna puheenvuoron komissaari Hedegaardille. Kiitos puhemies. Haluan ensinnäkin kiittää molempia esittelijöitä tai valmistelijoita ja sihteeristöä ja, ja varjoesittelijöitä hyvästä työstä näiden kahden lainsäädäntöaloitteen osalta. Uskon, että yhteistyö on todella kolmen toimielimen välillä toiminut erittäin hyvin. Myös Kyproksen pyhojohtajuuskausi oli mukana tässä erittäin lähden ja senpä takia saimme tämän lainsäädäntöprosessin jo ensimmäisen käsittelyn osa, äh, kuluessa valmiiksi. Me olemme pystyneet äh, LULU-CFstä saamaan äh, aikaan selkeitä askelia sitoumusten ja, ja politiikan osalta. Kompromissi tulee vastaan komission tavoitteita ja tämä nimenomaan se, mitä Durbanissa sovittiin. Ja tällä tavalla myös kansainväliset UNFCCCn tavoitteet saadaan, saadaan toteutettua. Kasvihuonekäysy, kasvihuonekaasujen ja päästöjen ja, ja poistumien osalta saadaan aukko täytettyä ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että tulevaisuudessa kaikilla sektoreilla voidaan hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja myös turvalausekkeet maanomistajien osalta, kun ajatellaan miten komissio ja, ja, ja sidosryhmät pyrkivät tavoitteeseen. Mitä tähän politiikkaan tulee, niin tämä kompromissi varmistaa tämä pakolliset tilinpitovelvollisuudet maatalousen puolelle 2020 eteenpäin. Ja samalla tulee tämmöinen vaiheittainen lähestymistapa tilinpidolle näillä alueilla vuoteen, nyt, alkaen nyt vuoteen 2020 saakka. Tämä on ensimmäinen askel niitä ponnistuksia, joilla pyritään viljelysmaasta keräämään tietoa. Samalla pyritään valottamaan myös jäsenvaltioiden LULUCFn äh, toimia ja saadaan tietoa ehkä sitten sitä varten, miten tätä sektoria voitaisiin tulevaisuudessa paremmin säädellä. Tällä päätöksellä äh, tuodaan äh, mukaan kestävän biotalouden politiikkaa ja saadaan tämä myös etenemissuunnitelmaan mukaan, jotta pystyttäisiin kasvihuonekaasuja rajoittamaan. Olemme, va, olemme varma, varmoja, että päästöt ja, poi, ja poistumat tämän jälkeen tulevat selkeästi näkyville eu tileissä. Ja tämän päätöksen täytäntöönpano olisi tärkeää, jotta saamme lisää tietoa tältä sektorilta. Minun osastollani tullaan olemaan yhteydessä jäsenvaltion kanssa, jotta nähdään, mitä tulee tehdä ja missä aikataulussa. Haluan vielä korostaa, että LULUCF-päätöksen ensimmäisessä artiklassa korostetaan, että tämä todella on vasta ensimmäinen askel. Seuraava askel liittyy siihen, miten ja milloin nämä päästöt ja poistumat voidaan ottaa mukaan EUn päästö, päästörajoitteisiin. Tämä on virstanpylväs ja sulkee tiettyjä avoimia oli, olevia aukkoja, näyttää tietä sille, miten EUn tuleva ilmastopolitiikka tulee muodostumaan. Sitten MMRistä muutama sana. Komission ehdotuksessahan pyrittiin ensimmäisenä parantamaan tätä raportointimekanismia ja toiseksi tuomaan valvonta- ja raportointivalvoitteet, jotka on jo 2005 paketissa sovittu. Ja kolmanneksi haluttiin selkeä pohja unionin ja jäsenvaltioiden täytäntöönpanevan näitä Kioton pöytäkirjan sitoumuksia ja lopuksi haluttiin myös tulevan valvontamekanismin pohjat tätä kautta komissio on vakuuttunut siitä, että tämä kompromissiteksti tällaisenaan pääsee näihin tavoitteisiin. Se, että kaikkea ei ole pystytty ratkaisemaan samalla tasolla, johon pyrimme alun perin. Ensinnäkin vähän hiilisten kehitysstrategioiden ja, ja, ja rahoitus ja frekvenssi ja nämä delegoitujen säädösten täytäntöönpano. Mutta kuitenkin komissio tulee teille välittämään kaksi lausuntoa tähän liitettäväksi. Pidämme kuitenkin tätä kompromissia hyvänä, koska se antaa välineet unionille ja jäsenvaltioille, jotta jatkossa voimme toimia etulinjassa kansainvälisten sitoumustemme täytäntöönpanemiseksi, jotta pystyisimme myös katsomaan, että nämä kahden asteen tavoitteet voidaan, voidaan toteuttaa. Me jatkossa tulemme antamaan päivitettyä tietoa parlamentille ja jos meidän ehdotuksemme eivät tyydytä parlamenttia, niin voimme katsoa, mitä vaihtoehtoja löytäisimme, jotka tyydyttäisimme molempia yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Tähän loppuun haluamme sanoa, että toivottavasti huomenna äänestyksessä nämä molemmat ehdotukset saavat riittävästi tukea, koska ovat tärkeitä askelia tiellä eteenpäin. Ευχαριστώ πολύ pitropo kirja Hidegard. Kiitoksia kovasti komissaari Heidegaardille. Nyt me olemme aika pahasti jälkijunassa aikataulusta, joten todellakin lämpimästi vetoan teihin, että pitäytyy sitten puheajoissanne. Westlund saa nyt puheenvuoron. Kehitysvaliokunnan puolesta minuutti. Jag stöder givetvis de här uppgörelserna. Det är viktigt att vi får de här reglerna för rapportering och statistik. Kiitoksia. Me tarvitsemme tilastojen keräämiseen liittyen selkeitä sääntöjä, joita noudatetaan silloin, kun tehdään ilmastoon liittyviä päätöksiä erinäisimmillä poliittisilla tasoilla. On todellakin hyvä, että me tiedämme, mitkä jäsenvaltiot käyttävät mitenkin paljon rahaa kehitysapuun. Mekin aiomme panostaa keskusteluissa siihen, että saamme enemmän faktatietoa käyttöön. Mielestäni on valitettavaa, että on kritisoitu tätä järjestelmää. Eli kehitysavusta rahaa on otettu pois ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun rahoittamiseksi – jos haluamme päästä eteenpäin, niin tällä saralla on päästävä eteenpäin. Sillä jos me vain panostamme ilmastonmuutokseen, niin silloin olemme väärällä tiellä. Rahaa ei saa ottaa kehitysavun kassasta. Kiitoksia. Seuraavaksi uh, annan puheenvuoron poliittisille ryhmille, koska Hatsi Georgio ei ole paikalla annan puheenvuoron Mikule Nienelle. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga nebejotinai yra viena iš... Kiitos puhemies. Epäilemättä EU on maailmanlaajuisesti johtoasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kuitenkin hyvin usein tulee esille kysymys, olemmeko riittävän kunnianhimoisia ja emmehän ole yksin tämä YK on ilmastonmuutospäätös ja Kioton pöytäkirja tukevat tiettyjä päätöksiä, nimittäin tämä LULUCF-ala. Euroopan komissio on ehdottanut hyvinkin kunnianhimoisia tavoitteita, joita tähän tilinpitosäännöksiin otettaisiin mukaan. Meidän tulisi ottaa tällä alalla käyttöön toimenpiteitä. Kuitenkin haluan muistuttaa tietyistä suhteellisuusperiaatteen vaatimuksista. Kun valiokunnassa keskusteltiin ja jäsenvaltioiden kanssa keskusteltiin, niin halusin korostaa sen, että LULUCF ei saisi kasvattaa byrokratiaa tuottajien tasolla. Tästä nimittäin saattaa seurauksena olla lisäsitoumuksia sitoumuksia jotka nimenomaan liittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen, eivät niinkään tilinpitoon. On hyvä, että trilogissa on otettu huomioon tämä, tämä asia. Alun pitäen jäsenvaltioiden ei pitänyt antaa pakollista tietoa EUn, vaan, vaan, vaan YK päätösten puitteissa ja tämä LULUCF ei siihen kuulunut. Haluaisin kiittää esittelijää hyvin ajankohtaisesta käsittelystä ja toivon, että tämä ei jää puolitiehen. Kiitoksia kovasti seuraavaksi SED-ryhmän puolesta. Ulfskog, kaksi minuuttia. Herr talman, det som skadar klimatpolitiken. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Ilmastopolitiikan kannalta huono asia on se, että jäsenvaltiot eivät puhalla yhteen hiileen. Eli näin ei voida myöskään tehdä päätöksiä. Meidän täytyy saada käyttöömme faktatietoa. Meidän täytyy tietää, mitä todellakin on tarjolla. Tämä järjestelmä kaipaa uudistuksia, koska olemassa olevia tietoja on vaikea verrata toisiinsa. Eli nyt puhumme tästä uudesta järjestelmästä, jota myöskin esittelijä on tukemassa. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot raportoivat siitä, miten he taistelevat ilmastonmuutosta vastaan – ja miten ne tukevat uusiutuvia energialähteitä. Mielestäni se on hyvä asia, näin yksinkertaistamme järjestelmiä, sillä mehän haluamme myöskin käytännön tason toimia ilmaston suojelulla, suojelussa ja silloin se edellyttää toimia ja todellakin suoraselkäistä toimintaa. Kiitoksia. Eh, eh, niin- Kiitoksia. Ja seuraavaksi. Aa, täällä näkyy sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Kyllä minulla olisi tässä kysymys. Kaikella kunnioituksella. Mitä ilmastonmuutoksen tulee, niin haluaisin kysyä teiltä SD-ryhmän jäsenenä, että näettekö te syy-seuraussuhdetta sen välillä, että EU on siirtymässä matalahiilitalouteen ja toisaalta työttömyys on kasvussa. Ettekö näe minkäänlaista linkkiä? On useita yrityksiä, suuria yrityksiä, jotka siirtävät toimintaansa Euroopan unionin ulkopuolelle maihin, joissa hiilidioksidipäästöjä ei rajoiteta, kuten vaikkapa Aasiaan. Ja Eurooppahan tässä häviää. Olette sosiaalisti, joten kysyisin, pidättekö tätä tärkeänä? Det här är ju en del av eh, klimatdiskussionen eh, i allra högsta grad. Keskustelu, jota käymme, liittyy ilmastoon. Ja meidän on pidettävä mielessä, että meillä on kattava globaali vastuu varmistaaksemme, ettei työvoima pakene tai työ pakene siihen, niihin maihin, joissa palkkataso on alhaisempi. Meidän täytyy panostaa ympäristön suojeluun ja kilpailukykyyn. Kilpailukykymme säilyy vain ja noastaan, mikäli me olemme ilmastoalallakin edelläkävijä. Kiitoksia. Robi. Seuraavaksi Alden puolesta. Skyläkaakkis kaksi minuuttia. Kirje Proedre, kirje Pitrope. Puhemies, komissaari. Nämä ovat teknisiä mietintöjä. Ja mielestäni olemme saaneet aikaan aika hyvän kompromissin. Tässä on kuitenkin myös tärkeitä poliittisia kysymyksiä. Puhumme avoimuudesta, politiikkojemme avoimuudesta siis ja tehokkuudesta. Ja on ihan totta, että meidän täytyy olla avoimempia ja tehokkaampia. Päästökauppajärjestelmä äh, on valitettavasti äh, johtanut aikamoisiin skandaaleihinkin. Esimerkiksi viittaan CDM. USAssa äh, tätä vastustettiin aika rankasti. Joten me olisimme kyllä varmasti säästäneet aika pitkän pennin eurooppalaisten rahaa, tai eurooppalaiset ajattelevat niin jotkut, että olisimme säästäneet pitkän pennin, jos olisimme myyneet näitä oikeuksia enemmän. Meidän täytyy olla tehokkaampia, jotta emme toista sitä virhettä, jonka teimme, kun ostimme aurinkokennoja Kiinalta – Sehän oli varsinainen fiasko. Nimenomaan Kiinalta, joka toimii aivan meidän periaatteidemme vastaisesti. Nyt täytyy tietysti katsoa, kuinka tämä LULUCF-kirjanpito tulee toimimaan. Kaikkein tärkeintä on se, että pidämme kiinni politiikkojemme avoimuudesta ja tehokkuudesta. Tämä asia on aivan liian

Haluaisin alkuun kiittää esittelijöitä hyvin tehdystä työstä. Olin mukana, mielelläni mukana heidän työssään. Ja, ja kiitän kaikkia niitä, jotka tähän kompromissiin pääsevät trilogissa. Tässä mm, näillä mietinnöillä on myös sosiaalinen aspekti. Nimittäin biomassan kautta voidaan tukea metsätaloutta, joka on monissa maissa perinteinen talouden ala, vaikkakin viime päivinä laiminlyöty. Ja metsätalo- metsä käsittely, puun käsittelyteollisuutta pitäisi myös kannustaa. Ja tällä tavalla myös metsissä – varastoitu hiili voi negatiivisesti vaikuttaa tilanteeseen erityisesti monokulttuureista kolmen tai monen puulajin metsiin. Mutta tämä kompromissi kuitenkin kokonaisuudessaan on hyvä. Kiitoksia. Seuraavaksi Seber. Olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Kiitoksia herra puhemies. Loistavasti kyllä puhutte Saksaa, saan sen sanoa, vaikka olenkin itävaltalainen. Niin, toivottavasti huomenna pääsemme tästä tekstistä yhteisymmärrykseen. Toteaisin, että tärkeää on, kun ilmastopolitiikkaa toteutetaan, niin taakka on kaikkien jaettavana. Tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että LULUCF-järjestelmä otetaan huomioon ja että pääsemme yhteisymmärrykseen yhteisistä standardeista ja yhteisistä vastuusta niin kuin on Kioton pöytäkirjan allekirjoittamisen myötä sovittu. Tärkeää on myöskin muistaa, että kun ilmastopolitiikasta puhutaan, niin me olemme oikeastaan vasta lähtökuopissa ja tästä syystä onkin tärkeää muistaa, että ne päätökset, jotka on tehty, pannaan myöskin täytäntöön ja että katsotaan, miten päätökset vaikuttavat todellisuuteen tietoperusta ei ole vielä kovinkaan vahva, ja tästäpä syystä onkin tärkeää koota nämä tiedot, käyttää analyysissä yhteisiä järjestelmiä ja tehdä siltä pohjalta päätelmiä. Minä uskon, että siltä pohjalta löydetään myöskin oikeat toimenpiteet. Faktana on se, että Eurooppa voi toimia kuten ennenkin edelläkävijänä, mutta faktana on myöskin se, että monilla, monissa muissa maissa ja monilla muilla yhtymillä on paljon suurempia hiilidioksidikaasupäästöjä, joten meidän täytyy varmistaa, että me toimimme niin, että pääsemme niihin tavoitteisiin, jotka olemme asettaneet vuoteen 2050 mennessä. Erittäin tärkeää on toimia maltillisesti. Meidän ei täytyy äh, ryhtyä huopamaan ja soutamaan, koska se vaikuttaa todellisiin tuloksiin, joten Kaksi tärkeää päätöstä on tehtävä ja pitkällä aikavälillä täytyy varmistaa, että toimimme johdonmukaisesti, emmekä lähde hötkyilemään suuntaan jos toiseen. Kiitoksia. Annan puheenvuoron kollega Krista Klassille kahdeksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Oikealla tiellä tietysti siitä, siitä voidaan olla eri mieltä, mutta mutta minusta tämä kompromissi tällaisenaan on nyt hidastamassa tempoa. Nimittäin tähän näiden viljelymaiden päästöt eivät kuulu LULUCFn komission toimintaohjeita LULUCFn osalta ovat hieman liioteltuja. Ja vuoteen 2017 mennessä tulee globaali, uusi globaali ilmastosopimus olisi nyt sitten huono viesti näyttää, että me menemme omilla teillämme ja varsinkin, että kun maatalouden osalta nämä vaatimukset eivät ole ollenkaan tasapainoisia. Nyt pitäisi katsoa, että kansainvälisesti saadaan aikaan kunnon laskentakaavioita jotka ovat kohtuullisia ja, ja, ja kaikille reiluja. Meidän pitää nyt tuntuu siltä, että tullaan, otetaan uusia vaatimuksia, joita ei pystytä, joiden perässä ei pysytä nyt sitten maaperän ja ilmaston välinen hiilen vaihto ei oikeastaan ota huomioon sitä, mikä merkitys maataloudella on. Maataloudella on monta tehtävää. Sen pitäisi välillisesti ja välittömästi äh, äh, varmistaa väestön ruokkiminen ja toisaalta se on taloudellisesti ja sosiaalisesti myös tärkeä sektori. Ja nyt jos sitten halutaan vihertää talouttamme entisestään ja toisaalta äh, asetetaan sitoumuksia tuottajille, niin unohdamme tässä samalla että pien, pienviljelijät ympäri maailmaa eivät pysty ollenkaan tällaisia laskuja ja, ja, ja malleja ymmärtämään ja toteuttamaan. Ja tämä tarko- saattaa johtaa siihen, että paetaan maalta ja että hedelmällistä maata ei enää käytetä hyväksi. En usko, että tätä tarvitsemme jatkossa. Kiitos. Kiitos kollega Klaas. Seuraavana kollega Boguslav Sonik minuutin. Niewątpliwie ujednolicony system Kiitoksia. On selvää, että me tarvitsemme e, yhtenäisen kirjanpitojärjestelmän kasvihuonekaasu päästöjen osalta, mutta tarvitaan myös tasapainoisuutta, tarvitaan tasapainoinen oikeudellinen puite. Kun me päätimme tämän kaltaisesta, tai kun me päätämme tämän kaltaisesta asetuksesta, meidän täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden monimuotoisuus, samoin kuin jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet, kaikkien UNFCCCn jäsenten kesken päällekkäistä työtä täytyy välttää samoin kuin ylimääräisiä hallintokustannuksia. Meidän täytyy ottaa huomioon johdonmukaisuus ja äh, oikeasuhtaisuus. On otettava huomioon äh, jäsenvaltioiden lainsäädännöt samoin kuin kansainvälinenkin lainsäädäntö. Minä tuen mietintöön tehtyjä tarkistuksia, erityisesti niitä, jotka liittyvät määritelmään määritelmiin, siis erilaisiin metsään liittyviin määritelmiin. Nyt alkaakin Catch the Eye-menettely. Annan Jordanille puheenvuoron ensimmäiseksi. mehanizam za spremljanje uresničevanja globalnih in evropskih zavez eh, Tämä mekanismi on sellaista, jota tarvitaan. Meidän pitää yhdenmukaistaa sen käyttöä, koska jos me pääsemme yhdenmukaisuuteen, niin me vähitämme rasitetta talouksille. Kuitenkin varovaisesti pitää edetä, koska meidän pitää vähentää byrokratiaa kansallisilla tasoilla. Jäsenvaltiot luonnollisesti säästävät aina, jos on kyse hallinnosta. Meidän täytyy kuitenkin tehdä enemmän. Meidän pitäisi äh, varata lisävaroja ilmastonmuutoksen torjuntaan Euroopan unionissa. Ja senpä takia olen samaa mieltä sen tekstin kohdan kanssa, jossa sanotaan, että kaikki varat pitää kohdentaa, ei vaan 50 prosenttia, vain enemmänkin. Meidän ei tarvitse sijoittaa pelkästään kehitysmaissa, koska jos haluamme siihen äh, varata lisävaroja, niin kaoskin lisääntyy, koska jäsenvaltiot sitten noudattavat muita intressejä, eivät pelkästään ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita. Mikolasik. Seuraavaksi Nikolasik, olkaa hyvä. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka Hedegaard, kolegyne, kolegovia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, hyvä komissaari, minä olen tyytyväinen äh, valvonta- ja raportointijärjestelmään, koska varhainen ja äh, täsmällinen tieto myötä vaikuttaa siihen, että noudatetaan sääntöjä, jotka liittyvät päästöihin. Tämä auttaa meitä täyttämään Kioton pöytäkirjan tavoitteet ja myös Euroopan unionin tavoitteet. Sehän haluaa kantaa erittäin tärkeän korren ympäristön suojelun kekoon. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että halutaan valvoa meriliikennettä ja sen kasvihuonepäästöjä. Tämä on alue, johon meidän tulisi kiinnittää vielä enemmän huomiota tulevaisuudessa. On erittäin tärkeää varmistaa avoin valvonta. Vain se mahdollistaa sen, että eri jäsenvaltioiden tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään. Jos saamme hyvän yleiskäsityksen, voimme myös ryhtyä konkreettisiin toimiin. Kiitoksia. Grobalczyk on seuraava. στον Polityka klimatyczna staje się kluczowym elementem dla rozwoju gospodarki. Ilmastopolitiikan rooli kasvaa EUn kansantalouden näkökulmasta katsottuna yhä tärkeämmäksi. erityisesti kilpailukyvyn osalta, erityisesti kun katsotaan, miten idemmällä voidaan kilpailla kanssamme esimerkiksi sosiaalistandardeja polkemalla. Eli EU:n verrattuna nämä ovat suhteuttomia toimia. EU ei ole enää kilpailukykyinen. Mitä tulee kilpailukykyyn, niin se liittyy energiahintoihin. Yhdysvallat on liuskekaasun käytön myötä parantanut taas kilpailuasemaansa ja me emme saa asettaa maille mitään kohtuuttomia vaatimuksia. Kiitoksia. Federer. Kiitos puhemies me emme hyväksy tällaista markkinaperuista mm, järjestelmää kasvihuonekaasupäästöjärjestelmässä. Nimittäin siihen liittyy paljon rajoitteita. Nimittäin näemme, miten nämä hiilimarkkinat toimivat. Viime viikolla kuulimme, että raportointi ei auta parantamaan tätä markkinalähtöistä järjestelmää ainakaan ilmastonmuutoksen alalla. Ja sen takia me tarvitsemme lisää tietoa hiilipäästöistä ja maaperästä, joka kuitenkin on orgaanisen aineen suurin varasto. E, sen hedelmällisyys on myös hyvin tärkeää. Tämä, niiden mekanismien valvonta, joilla hiili pidetään maaperässä, on hyvin tärkeää ja sen takia me tarvitsemme kansainvälistä tutkimusta, jotain tutkimusohjelmaa tällä alalla, jotta saisimme eh, tietoaukkomme katettua. Kirja Elena Basescu. Seuraavaksi Basescu, olkaa hyvä. Vă mulțumesc, domnule președinte. Reducerea emisiilor... Kiitoksia, puhemies. Päästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä asioista, joihin pyrimme Euroopan tasolla – MMRn avulla unioni säätelee, valvoo päästöjä ja päästöjen poistoa. Olen iloinen siitä, että komissio haluaa vielä entisestään parantaa tätä mekanismia. On myös erittäin tärkeää, että kehitetään sellaisia välineitä, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan torjua. Muun muassa päästökauppajärjestelmä on tällainen mekanismi. Tämä järjestelmä kattaa tällä hetkellä lähes 12 000 laitosta, jotka luovat päästöjä. On erittäin tärkeää, että voimme vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä leikata näitä päästöjä. Näin annan viimeiselle puhujalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése terén vállalt elkötelezettségeknek jelenleg nem képezi részét a földhasználat. Kiitoksia. Mitä tulee päästöjen leikkaukseen, niin sitoumuksessa ei huomioida maankäyttöä ja metsityskysymyksiä. Mitä tulee komission arviointiin, niin tähän voidaan vapaaehtoisuuden pohjalta sitoutua. Minun mielestäni on hyvä asia, että tässä huomioidaan eri olosuhteet kirjanpitoon liittyen ja määritelmiin liittyen, mutta minun täytyy kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että metsitys ja uudelleen metsityksestä raportointia tällaisen toiminnan tilinpidon poiston, kirjapidon poistaminen saattaa aiheuttaa ongelmia Unkarin kaltaisille maille, joten meidän on löydettävä jonkinlaisia siirtymäkauden ratkaisumalleja. Kiitoksia. To Commissioner Hidegard. Nyt annan puheenvuoron komissaari Hedegardille. Puhemies, puhun lyhyesti, koska on ollut mukava kuulla, kuinka laajan kannatuksen nämä kaksi ehdotusta ovat saaneet. Täällä kuultiin kommentti siitä, kuinka tärkeää on, että me saamme enemmän tietoa. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä ja siksi onkin hyvä, että alamme todella toteuttaa LULUCF-tilinpitoa. Kun pidämme kirjaa asioista, niin seuraava askel on se, että täytyy vähentää LULUCFn vaikutuksia – ja tämä onkin vasta ensimmäinen askel. Se on tärkeä askel, koska seuraava askel on se, että ihmiset haluavat tietää enemmän. Eli nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja se, mitä tänään kuultiin, puhuu vain sen puolesta, mitä meillä on edessämme. Lopuksi haluaisin vielä sanoa seuraavan asian. Joskus, kun me istumme näissä kansainvälisissä kokouksissa ja pohdimme, mitä niistäkin koituu, niin tämä on kyllä hyvin konkreettinen esimerkki. Kun 15 kuukautta sitten olimme Durbanissa ja sitten näimme kansainvälisen sopimuksen, ja kun me nyt olemme valmiita tekemään tästä asiasta EUn lain, niin sillä se todella saa aikaan muutoksen todellisessa elämässä. Ja kun meillä on kansainvälisiä sopimuksia, niin muidenkin täytyy täytäntöön panna tätä. Eli tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka nämä hitaalta vaikuttavat neuvottelut joskus johtavat sellaisiin asioihin, jotka saavat aikaan muutoksen tosielämässä. Ja tämä on erittäin tärkeä ensimmäinen askel, tämä LULUCF. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet työtä tämän asian puolesta ja toivon, että että parlamentin ääni huomenna on yhtä vahva kuin tänä iltana olette antaneet ymmärtää. Nyt annan puheenvuoron Arsenisille. Kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Niin, äh, haluaisin kollegoina tietämään mistä huomenna äänestää. LULUCF-toimet saavat aikaan säästöjä jäsenvaltioissa – jos siirrytään kakkosvaiheeseen, nimittäin mitataan LULUCF-päästöjä, niin sillä on rahoituksellisesti myönteisiä vaikutuksia jäsenvaltioissa. Eli meidän etumme on, että me mittaamme samoja asioita ja siihen tällä lainsäädännöllä tähdätään. Tästä ei ole lisäkuormitusta tuottajille, Tämä on makrotilastollinen harjoitus, eikä sillä todellakaan ole ruohonjuuritasolla vaikutuksia. 2020 jälkeen meille tulee tämä pakollinen tilinpito maatalous, maatalouden päästöistä. No mitä tästä sinne saakka tapahtuu? No meillä on sekä näitä käytänteitä että pakollista joka vuodesta 2013-2020 välillä jäsenvaltioiden pitää ilmoittaa arvionsa maatalouden tuottamista päästöistä. Ja tämän kauden lopuksi jäsenvaltiot ilmoittavat joka, arvionsa jokaisesta vuodesta 2013-2020, jotta 2020 lopussa tiedetään, kuinka paljon tässä edellisen seitsemän vuoden aikana on päästy ja tapahtunut eri valtioissa. Tämä on vakava askel eteenpäin tai edelleen siitä, mistä Durbanissa päätettiin. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että nämä mietinnöt johtavat siihen, että EU pitää kiinni ilmastonmuutossitoumuksistaan kansainväliselläkin tasolla. Sitten annan seuraavalle Eichhoutille kaksi minuuttia. Kiitoksia. Minä uskon, että voimme taas kerran sanoa, kuten komissari Hedegaard totesi, me otamme yhden pienen askeleen kos su- valvonnan suuntaan. Ne ovat pieniä askeleita, mutta jos me haluamme todellakin jotain saada aikaiseksi, täällä aina sanotaan, että meidän tulisi edetä maltilla askel askeleelta, mutta näin me voimme osoittaa, että me olemme todellakin huolissamme. Euroopan unioni on edelläkävijä aika vähäisillä sektoreilla. Väestö ikääntyy, meillä on aika vähän omia luonnonvaroja, meidän taloutemme kasvaa hitaammin kuin Kiinan tai Brasilian kansantalous ja meidän työvoimakostannukset ovat aina korkeat. Näin myöskin selitellään korkeita energiahintoja. Eli sanotaan, että meidän täytyy toimia hitaammin, maltillisemmin. Jos toimimme näin, niin silloin kyllä haittaamme omaa toimintaamme. Meidän täytyy panostaa innovointiin, puhtaan ympäristön hyväksi. Jos kasvatamme tätä leikkausehdotusta 20 prosentista 30 prosenttiin, niin silloin me voimme saada todellisia tuloksia aikaiseksi. Siihen meidän tulee pyrkiä. Siinä on EUn voimavara. Meidän ei tule jäädä vain seisomaan tumpat suorina, vaan meidän täytyy ottaa näitä rohkeita askeleita eteenpäin toimien innovoivasti tähän meidän täytyy panostaa. Me emme saa vain mustamaalata näitä omia ajatuksiamme, vaan katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna kello 11.30. Nyt esitys.